queridas, queridas kollegas y queridos No niin, hyvät kollegat. Minulle on kerrottu, että että sekä äh, herra äh, Sefcovic, varapuheenjohtaja, että herra äh, Rapkai, joka on esittelijän tässä aiheessa, ovat tuolla jossa, jossakin tuolla käytävillä. Tuskin, tuskin kannattaa nyt tätä kokousta keskeyttää pieneksikään mm, hetkeksi. Tulin samasta kokouksesta kuin hekin. Eli kyllä se sieltä rivakasti, ehkä eivät niin urheilullisin vetävin askelin kuin minä, mutta tulossa kumminkin ovat. Ää, minä haluaisin eh, kiittää eh, komission eh, varapuheenjohtajaa, joka on, on tänne joukkoomme tulossa. Ja, ja kenties pienen hetken voimme vielä odottaa, että kaikki ehtivät asettua paikoilleen. In any case, Gay, we, we, we don't listen to you because... Joka tapauksessa te, te, te, me, nyt emme kuule teitä, kun teillä, ole eh, mikrofoni Aloitamme kymmenen sekunnin kuluttua. No, entonces vamos a, vamos a empezar el debate. No niin, eiköhän nyt ole sitten hyvä hetki aloittaa keskustelumme. No, en fin, cualquier caso vamos a empezar. Edustaja Rapkai on kuulemma äh, matkalla. Aloittakaamme siis komission varapuheenjohtaja, kiitoksia, että e-, ehditte paikalle. Äh, te äh, kipititte tänne rivakasti, niin kuin minäkin, joka voitin tehdä parilla minuutilla. Mutta nyt kuitenkin edessä on kollega Sayerin mietintö koskien komission täydentäpäivävallan käytön valvontaa. Ensin puheenvuoro herra Sayerille neljäksi minuutiksi. Kuten äh, hän äh, varmaan tietää, hän vielä voi lisää kaksi minuuttisensa käyttää, käyttää jatkossa, mutta mutta, mutta sitten tämä, jos hän ylittää tämän aikansa, neljän minuutin aikansa, se sitten vähennetään taas sitä jatkopuheenvuoron minuuttisesta, Eli tältä pohjalta, herra Sayer. Thank you very much, uh, President. Kiitoksia. We are only about one year after. Paljon puheenjohtaja äh, tästä No helppo. Lissabonin sopimus on ollut tuskin vuottakaan voimassa ja siinä ennakoidaan merkittäviä muutoksia vallanjaossa Euroopan parlamentin ja neuvoston suunnasta komissiolle. Tässä parlamentissa olemme jo muutama kuukausi sitten keskustelleet mietinnöstäni koskien delegoituja säännöksiä tässä ver- verrattuna nykytilanteeseen me voimme peruuttaa päät- päätöksemme, muuttaa ää, takarajoja tai antaa veto- vetoäänemme, jos komissio poikkeaa lainsäätäjän linjalta. Nyt sitten mitä tulee tähän nykyiseen ää, asetukseen, artiklaan 100, 200 91 perussopimuksessa puhutaan nyt sitten täytän, täytännönpano säädöksistä. Ne liittyvät sitten jäsenmaiden mahdollisuuksiin käyttää oikeuksiaan koskien Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. Eli näiden kahden välillä on selvä ero. Tämä uusi asetus ja uudet delegoidut säädökset antavat meille huomattavaa, huomattavat valtaoikeudet ja se on muuttanut meidän vaikutusvaltaamme monin, monin tavoin, e, e, erityisesti tietyillä lainsäädäntöpolitiikan saralla mutta me, mitä sitten tulee täytäntöönpanoon, meidän pitää sitten lainsäätäjänä myöskin sitten säädellä, millä tavalla jäsenmaat sitten tätä tässä menettelytavassa valtaansa voivat käyttää. Näin on nyt sitten pitkän neuvotteluprosessin jälkeen parlamentti on omaksunut kannan, jonka, jonka, jonka mukaan me haluamme sitten selkeät sitoumukset sekä neuvostolta että komissiolta Eh, koskien sitä, että eh, parlamentin oikeudet eh, huomioidaan ja otetaan huomioon. Pitkien keskustelujen päätteeksi olemme saavuttaneet merkittävää edistystä tällä saralla ja sillä on vaikutusta paitsi, paitsi myöskin sitten näihin täytäntöpan säädöksiin, myöskin delegoituihin säädöksiin tällä, jopa, jopa tällä saralla parlamentti pystyi säilyttämään siis, mitä tulee säädöksiin, pitämään tämän tarkasteluvallan itsellään mm, suhteessa noihin muihin toimielimiin. Siis meillä on valta ja voimme sitä käyttää halutessamme. Minun perusajatukseni tässä oli tietenkin se, että me voimme säilyttää nämä valtaoikeutemme. Niin ikään tässä on kysymys muustakin, muistakin tärkeistä asioista, eli parhaillaan parlamentissa on meneillään muissa valiokunnissa tärkeitä keskusteluja, erityisesti kansainvälisen kaupan valiokunnassa, kehitysvaliokunnassa, ulkoasianvaliokunnassa, eh, keskustelua siis eh, eh, lainsäädäntien, mutta myöskin sitten parlamentin ja neuvoston välillä koskien näitä rahoitusvälineitä ja siitä, sit, sitä, miten niitä pitäisi säädellä minun päämäärin näissä puitteissa oli se, että mutta tässä näissä asennoissa, asetuksissa ei pidä lähteä ennakoimaan näitä päätöksiä, näitä asentoja eli neuvotteluja eh, neuvoston kanssa eh, käytävissä neuvotteluissa eh, oli tiettyjä vaikeuksia, mutta nyt sitten olemme päässeet aika pitkälle, mutta koska aikani nyt lähestyy loppua, haluan kiittää komissiota ja neuvottelua, neuvostoa joustavuudesta Ymmärtääkseni eh, neuvostossa eh, sovun löytäminen oli eh, hyvin tiukalla ja ymmärtääkseni tämä parlamentin ehdotus voi nyt sitten olla tyydyttävä kaikille osapuolille, koska nyt hän ei pystytä keskustella pelkästään tästä tekstistä, vaan odotamme sekä neuvostolta että komissiolta sitten mukaan, mukaan tuloa yhteisymmärryshengessä näiden tärkeiden asioiden edelleen kehittämiseksi, jossa, joissa sitten selkeästi sitoudutaan, että nämä akikommentaarin jäljellä olevat eh, lakiosat tai tekstikappaleet sitten eh, sopeutetaan näihin uusiin päätöksiin. Kiitoksia, herra Sajer. Tämä on erittäin tärkeä, joskin hyvin mutkikas asia, josta me nyt keskustelemme. Eli eh, toivon, että kaikki käyttävät aikaansa vastuullisesti mutta kenties me voimme tässä hieman olla löyhäkätisempiä kuin, kuin normaalisti, että edustajat voivat sitten näkemyksensä äh, riittävän perinpohjaisesti sitten äh, julkilausua ja pöytäkirjaan kirjauttaa. Nyt sitten komission äh, varapuheenjohtaja herra Sefcovic, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Tänään aamulla keskustelimme kansalaisaloitteista ja tänään illalla keskustelemme erittäin tärkeästä komitologiaan liittyvästä kysymyksestä. On oikein hyvä merkki se, että sen vuosi sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, me todellakin äh, saatamme päätökseen kaikki ne lait, joita Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano edellyttää. Täytäntöönpano säädökset liittyvät siihen, miten komissio täytäntöönpanee eurooppalaista lainsäädäntöä jatkossa – se tulee vaikuttamaan hyvin merkittävällä tavalla siihen, kuinka Euroopan unioni voi kansalaisten säilyjen mukaisesti toteuttaa politiikkoja. Kun teimme tämän ehdotuksemme, eh, asetimme sen päätavoitteet, eli uusien sääntö, uusia sääntöjä tulisi hyväksyä, jotta komissio saisi eh, selkeät säännökset jotka ovat avoimia ja noudattavat perustamissopimusta. Kuinka olemme saavuttaneet näitä mm, lakeja ja sääntöjä? Aiemminhan asetukseen, asetukseen liittyvä tarkastelu perustui komitologiaan. Eli tämänhetkisessä tilanteessa neuvosto ei voi puuttua tarkasteluun. Tämän jälkeen vain jäsenvaltiot, ei neuvosto, voivat valvoa komission täytäntöönpanoa kaikki menettelyyn liittyvät säädökset katoavat ja kaikki täytäntöönpanosäädökset, jotka liittyvät vaikkapa polkumyyntiin tai muuhun, tulevat olemaan asetuksen alaisia. Tämä tarkoittaa todellista vallankumousta kauppapolitiikan alalla. Me haluamme yksinkertaisia menettelyjä, toisin sanoen toivomme, että todellakin, paitsi että meillä tulee olemaan kaksi asetusta neljän asemesta, se voi myös johtaa automaattisen hyväksymiseen olemassa olevien komiteamenettelyiden osalta heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Ja tämä ei tietenkään saa vaarantaa niitä toimivaltoja, joita perussäädökset ovat antaneet komissiolle. Komissiolla on oikeus, äh, täytyy panna kaikkea sitä akiita, äh, joka liittyy muun muassa delegoituihin säädöksiin. Meillä on nyt 151 säädöstä, jotka eivät ole yhteispäätösmenettelyyn mukaisia ennen Lissabonin sopimusta, ja tällä hetkellä ne täytyy sitten muuttaa delegoiduksi päätöksiksi. yli 200 säädöstä oli sellaisia, jotka liittyivät valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Nyt niitäkin täytyy, niihinkin täytyy soveltaa delegoituja säädöksiä. Mutta ennen kuin tämän parlamentin kausi päättyy, niin kaikki lainsäädäntö tulee olemaan Lissabonin sopimuksen säädösten mukaista. Se tarkoittaa sitä, että kaikki sopeutetaan Lissabonin sopimukseen. Tämä on kunnian, kunnianhimoinen tavoite. Ja siksi, hyvä puhemies, toivon, että belgialainen ministerimme Chastel tai siis Chastel pyysi minua välittämään parlamentille myös puheenjohtajavaltion sitoumuksen asiaan. Hänen mukaansa, hänen mukaansa puheenjohtajavaltio on tietoinen komission kunnianhimoisista tavoitteista. Puheenjohtajavaltio on yhtä mieltä sen tavoitteiden kanssa. Se voi todeta, että se on halukas tekemään parhaansa, jotta lainsäädäntö saadaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti, mukaiseksi niin pian kuin mahdollista heti, kun komission ehdotus on saatu. Puheenjohtajavaltio on valmis tekemään yhteistyötä lojaalisti komission ja parlamentin kanssa, jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa. Ja toki Meistä olisi hyvä, jos tämä pöytäkirja saataisiin myös, tämä protokolla saataisiin myös pöytäkirjoihin. Ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä yhteistyön hengestä ja kollegiaalisesta lähestymistavasta, jota Belgian puheenjohtajavaltio on osoittanut. Haluamme tehokkaamman järjestelmän. Se tarkoittaa sitä, että uusien ö, sääntöjen täytyy heijastella komission roolia perussopimusten mukaan. On vain yksi sääntelyllinen poikkeus, palaan siihen myöhemmin. Koska vain, määr vain silloin, kun komiteassa määräenemmistöllä estetään laki, niin se voi estää, vain se voi estää komission hyväksymisen. Eli komissio tarvitsee komitealta myönteisen kannan, jotta se voi täytäntöönpanna lakia. Vaikka vain osa säädöksistä hyväksytään tällä tavalla, niin me emme tästä pidä, koska olisimme halunneet, että kaikkiin lakeihin sovelletaan samaa menettelyä. Tämä kuitenkin oli ainoa mahdollinen pohja kompromissille, sellaiselle kompromissille, jonka lainsäätäjä hyväksyisi. Me haluamme avoimemman järjestelmän. Koko menettely tullaan toteuttamaan avoimesti. Kaikki asiakirjat, jotka annetaan komitealle, välitetään myös parlamentille ja neuvostolle. Nämä kaksi instituutio ovat täysin tasapuolisia ja niillä on valvontaoikeus. Missä tahansa menettelyn vaiheessa voivat todeta komissiolle, että heidän mielestään täytäntöön säädösluonnos ylittää komission toimivallat. Jos teidän mielestänne näin on, teidän täytyy tehdä se selväksi. Ja sitten johtopäätöksenä, kaiken kaikkiaan teksti on erittäin hyvä, on erittäin hyvä tulos. Hyvä teksti, se vahvistaa yhteisömetodia ja se laajentaa Euroopan parlamentin valvontavaltoja kaikille alueille. Esimerkiksi uudessa asetuksessa todetaan, että tietyissä tapauksissa komission tulisi ehkä keskustella asiasta vetoomuskomitean kanssa. Tämä komitea kuitenkin on normaali komitologiakomitea, ja ainoastaan määrä enemmistöllä voidaan estää komissiota hyväksymästä la- luonnos. Jos asetus hyväksytään tänään Euroopan parlamentissa, niin se tulee voimaan hyvin pian jo ensimmäinen maaliskuuta 2011. Ja tämä on hyvä uutinen. Me, ei, me tarvitsemme uudet oikeudelliset puitteet ö, toimiviksi niin pian kuin mahdollista. Ja toivon, että samanaikaisesti voimme alkaa pohtia rajankäyntiä delegoitujen ja täytäntöönpanosäännösten välillä e, niin, että voidaan välttää ristiriitoja, kun jatkossa keskustellaan uudesta lainsäädännöstä ja tällä tavalla voimaan myös virtaviivaistaa tätä koko harjoitetta. Ja lopuksi haluaisin kiittää edust- esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä. Hän on ollut yhteistyö kykyinen neuvotteluprosessin aikana. Kaikki, muutkin, kaikki poliittiset ryhmätkin ovat olleet yhteistyöhaluisia. Ja lopulta haluan kiittää Belgian puheenjohtajavaltiona, joka on tehnyt erinomaista työtä se on vienyt tämän asiakirjan kokonaisuuden neuvoston läpi, on löytänyt vaikean kompromissin, mutta uskon, että huomenna tämä hyvä uutinen Euroopalle hyväksytään. Kiitoksia herra komissaari. Sen nyt sitten kuulemme äh, puhujia, jotka puhuvat äh, asianomaisten valiokuntinsa nimissä muutama loistaa poissaolollaan esimerkiksi edustaja Albertini, joka piti ulkoasianvaliokunnan nimissä puhua, mutta edustaja Mitchell onneksi on läsnä. Hän puhuu sitten kehitysvaliokunnan nimissä minuutin verran. Um, Kiitoksia puhemies. Kiitän esittää esittelijä Josef Sajariainen äh, ponnistelusten ja mietinnöstään. Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen nykyiset äh, määräykset äh, korvataan delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä 291 artiklan mukaisesti, kuten on selitetty. Mutta minä olen hyvin huolestunut komission roolissa päätösten täytäntöönpanossa – Kuulin juuri, että komissio sanoi, että meidän tavoitteemme on tämän parlamentin loppuun mennessä, siis tämän 3,5 vuoden kuluttua. Ei tämä ole mikään, mm, mikään asunto-osakeyhtiö, vaan äm, parlamentti, jos äh, neuvosto on mukana, niin parlamentti on mukana. Äh, usein komissio sen sijaan, että se olisi välittäjä neuvoston ja parlamentin välillä aivan liian lähellä neuvostoa. Ja parlamentti usein jakautuu ja aivan liian helposti itse edistää sitä, mikä on neuvoston ja komission yhteinen näkemys. Parlamentin ei pitäisi olla minkäänlaisen painostuksen alaisena ja hyväksyä tämä ensimmäisen käsittelyn teksti. Kaikkein tärkeintä on, että me saamme aikaan oikeudenmukaisen kompromissin, joka on paras vaihtoehto tälle parlamentille ja niille kansalaisille, joita me edustamme. Ja äh, huomioida se, mitä kollega Sayer sanoi. Jos äh, tämä tarkoittaa, että meidän täytyy odottaa toista käsittelyä, niin, niin se sitten on. Jos neuvosto on mukana, niin parlamentti on mukana. Me olemme yhteislainsäätäjiä tässä. Esittelijänä eh, minä olen sitä mieltä. Oh, I'll finish then. I think it's of a Niin, parlamentin täytyy vahvistaa parlamentin e, riippumattomuutta ja komission on kunnioitettava kumpaakin toimielintä, enkä ole varma siitä, että tämä niin kutsuttu kompromissi saa sen aikaan. No Kiitoksia kovasti. Moreirakin ei täällä näy. Hänen piti puhua sitten kansainvälisen kaupavaliokunnan nimissä, mutta Helkan Rui näkyy olevan kumminkin paikalla. Hänellä on minuutti. Hän voi sitten matkailuvaliokunnan kannan meille välittää. Olkaa hyvä. Voorzitter, collega's, ik wil om te beginnen de rapporteur danken voor het... Kiitoksia. Minä haluaisin eh, kiittää eh, esittelijää eh, tästä hyvin monimutkaisesta ja tärkeästä työstä. Hän on erittäin olennainen näistä tätä komission työtä pyrittää, pyrkiä suitsimaan tällä tavalla. Liikennevaliokunnassa me perehdymme tietysti asiaan takantilta kantilta pyrkien sopeuttamaan lainsäädäntöä Lissabonin sopimuksen uusiin vaatimuksiin. Me täytyy kuitenkin todeta, että tässä meidän tukemme tälle työlle on selvä. Me haluamme tietysti mahdollisimman paljon tietoa parlamentin suuntaan ja mahdollisimman suuren parlamentin osallistumisen myöskin sitten tähän komiteatyöhön. Haluaisin niin ikään painottaa sitä, että meillä tämä ylimenokausi hoidetaan asianmukaisella tavalla ja sitten kun tähän uuteen, uuteen menettelyyn sitten päädytään, katsotaan sitten mitä asia, säädöskokoelmassa sitten on oikeastaan sanottu sitten koskien näitä, näitä delegoituja säädöksiä muuta me tietenkin edellytämme sitä, että, että parlamentti saa riittävän sananvallan sitten tämän toteuttamisvaiheessa. Kiitoksia kovasti. Herra, herra, edustaja Hybner on onneksi myöskin paikalla. Hänen, hän voi puhua minuutin. Commissioner, eh, Kuten Mitchell, niin minäkin olen huolissani olen huolissani siitä, että äh, rahoitusinstrumenttien osalta delegoidut säädökset saattavat olla äh, huolestuttava asia. meitä kaikkia tämä huolettaa. Aluepolitiikkaa koskee koskevat säädökset saattavat edellyttää täytäntöönpanosäädöksiä, mutta voivat edellyttää myös delegoituja säädöksiä. Me emme voi noin vain oikopäätä hyväksyä sitä, että delegoidut säädökset suljettaisiin pois heti kättelyssä. Ei, tapauskohtaisesti täytyy pohtia näitä asioita ja selvittää niitä. Tämä on poliittisesti ja oikeudellisesti tärkeää ja toivon, että neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä parlamentin kanssa tästä. Tulossa on aika vaikeita vuosia ja toivon, että kaikki instituutiot ymmärtävät sen, että meidän velvollisuutenne on saada kaikki mahdollinen irti näistä politiikoista e, niin, että yhteinen tehtävämme toteutuu tehokkaasti. Hübner. Kiitoksia kovasti edustaja Hübner. E, Radia Castro, olkaa hyvä. Hänellä on kaksi, kaksi minuuttia maatalousvaliokunnan nimissä. Komissario, onorevoli kollegi. Puhe, puhemies, komissaari, kollegat maatalousvaliokunnan puheenjohtajana olen hyvin pettynyt monestakin syystä tämän, mitä tulee tämän mietinnön sisältöön, josta huomenna äänestetään. Me me yksimielisesti aika mon, mon, monta eh, muutosehdotusta hyväksy, hyväksyimme. Eh, tämä yhteinen maatalouspolitiikka on yksi komitealla menettelyn kantavia eh, aihealueita. Siis tämä on yksi suurimpia Lissabonin sopimuksen jälkeen muuttuvia järjestelyjä. Artiklan 10 perusteella parlamentilla ei juurikaan enää olisi liikkumavaraa neuvoston suuntaan, mitä tulee näitä maatalouspoliittisten lainsäädäntöpäätössäädösten hyväksymiseen. Miten sitten tulee delegoituneiden säädöksiin? Tietenkään neuvostolla ei olisi mitään intressiä näissä asioissa edistystä yrittää saavuttaakaan. Jos, jos nämä otettaisiin mukaan tässä tähän siirtymäkauden määräyksiin, niin siinä ei ole kuitenkaan mitään takarajaa mielestäni. Me olemme jättäneet muutosetyksen koskien tätä automaattista sopeuttamista ja siihen tietysti sitten annamme kaikkien tukea. Ei ole mitään välttämättä, mitenkään välttämättä ensimmäisessä käsittelyssä tätä asiaa runnoa läpi, koska tässä tehdään kumminkin päätöksiä, jotka ovat, vaikuttavat monen, monen vuoden ajan eteenpäin. Ja meillä on tietysti melvollisuus tekstiä parantaa mahdollisimman paljon ja viedä se sitten toiseen käsittelyyn, eikä siitä, tässä heti oikopäätä antaa periksi neuvoston, neuvostolle. Neuvostohan ei sitten varmaan sitten enää liikahdakaan sitten, jos saadaan jonkinlainen negatiivinen sopimus aika, aikaiseksi. Mitä tulee budjettiin, budjettista, josta äänestämme, on, siinähän on kyse vallanjaosta ja meidän tietysti parlamenttina omia ää, intressejämme puolustaa viimeiseen asti. Kiitos Paolo tästä. Sitten edustaja Sanchez Presedo, hänellä on ää, talous- ja rahasiavalkoinen, missä minuuttia aika puhua Kiitos kollegas. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, kollegat. Lissabonin sopimus toi todellisia muutoksia yhteisen lainsäädännön työstämiseen, kun nyt erotetaan delegoidut säädöt ja täytäntöönpanosäännöt. Tässä on nyt kyse täytäntöönpanosäädöksistä ja tällä asetuksella varmistetaan mutkaton siirtyminen uuteen järjestelmään ja varmistetaan komission täytäntöönpano-oikeudet Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Se on demokraattinen, koska parlamentin oikeudet tunnustetaan ja myöskin avoimuus varmistetaan vuosikertomuksen kautta ja uudistus, korjauslausekkeen kautta. Ja tämän takia talousasianvaliokunnan vaatimukset on huomioitu, mitä tulee oikeusvarmuuteen ja lainsäädäntö varmuus parantuu. Mitä tulee omnibus-määräykseen, niin on määritelty kolmen vuoden siirtymävaihe, jotta tekniset siirtymistandardit voidaan ottaa huomioon uusi valvontarakenne rahoituspalvelualalla minä esittelijänä talous- ja rahasianvaliokunnassa pidän tätä myönteisenä ja onnittelen herra Sajeria ja toivotan kaikille myös hyvää mm, joulua. No veo al señor Leinen. Kiitoksia jo Lainen ja ei näy. Salissa hänen piti puhua ympäristövaliokunnan nimissä, eikä herra Krehkään ole paikalla. Hänen piti käyttää sisämarkkinavaliokunnan ja kuluttajasuojavaliokunnan nimissä puheenvuoro. Eikö herra Kuun, Kyynkään ole täällä paikalla? Näinpä sitten päädymme seuraavaan puhujaan, ryhmäpuolettisten ryhmien puheenvuoron aloittajaan herra Leneen kansanpuolueesta. Hänellä on kaksi minuuttia Eh, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat naiset ja herrat, eh, tarvitaan hiukan selityksiä täällä täysistunnossakin liittyen eh, väärinkäsityksiin keskusteluissa, ryhmissä, puheenjohtajakokouksessa, mutta osittain myös valiokunnassa. Ensinnäkin tässä asetuksessa ei ole kyse siitä, että päätettäisiin mitä 200 90 asetuksen mukaan ovat delegoituja säädöksiä, 291 asetuks, äh, artiklan mukaan ovat täytäntöönpanosäädöksiä. Sitä ei tässä päätetä, äh, vaan äh, ähm, muualla päätetään äh, oikeusperustasta 290 tai 91 äh, mm, artikla. Toiseksi äh, kritiikki äh, Kymmenen artiklaa kohtaan. Kymmenen artiklakin koskee ainoastaan menettelyä, ainoastaan menettelyä eikä mitään muuta. Komissio on tässä yhteydessä äh, vielä selvittänyt, että se tietenkin aikoo äh, kaikki Lissabonia edeltävät äh, lainsäädännöt työstää ja tehdä uusia ehdotuksia parlamentille ja neuvostolle. Tätä on vielä vahvistettu verrattuna toimielinten väliseen sopimukseen. Ainoa mikä on todella uutta on tämä menettely ulko suhdekaupan alalla. Tämä Belgian puheenjohtajavaltion löytämä kompromissi on hiukan byrokraattinen, se on kyllä totta, mutta se oli ainoa ratkaisu, kun neuvostossa oli kaksi jumittavaa vähemmistöä. Ja sitten on nyt katsottava myös, mitä parlamentti sai tämän, tästä ulos. Meillä on tällainen tarkistusmahdollisuus, jota ei ollut sopimuksessa laisinkaan. Tällä tavoin parlamentti on saanut lisää valtuuksia ja siksipä minä tuen tätä mietintöä sellaisena kuin se on. Ilman tarkistuksia emme pysty nyt ensimmäisessä käsittelyssä saavuttamaan enemmän kuin jossain mahdollisessa sovittelumenettelyssä joskus paljon paljon myöhemmin. No veo en su escaño al señor Rapkai. Kiitoksia Leene. Rapkai ei näytä olevan paikallaan, joten annan puheenvuoron Lichtenbergerille. Hän puhuu vihreiden puolesta puolitoista minuuttia. Estamos siendo muy flexibles con el tiempo. Niin, kuten näette, niin me olemme aika anteliaita tässä ajan suhteen. Kiitoksia äh, kovasti. Tämä äh, asetus, josta tänään keskustellaan, äh, on pyörinyt pitkään valiokunnassa, mutta ei saanut kuitenkaan suurta huomiota osakseen, mutta tässä loppumetreillä nyt sitten muutama henkilö on siitä enemmän innostunut. Muutama kuitenkin on hakeutunut muihin menoihin sen sijaan, että olisivat täällä puhumassa. Oli mielenkiintoisia mielipiteitä, mutta kuitenkin tässä minulla on selkeässä muistissa se, että monilla sektoreilla sel- selkeästi on todettu, että Euroopan parlamentilla on tiettyjä oikeuksia, jotka, jotta se, jotta se, joita sille on taattava, niin että se saavut, sitten säilyttäisi uskottavuutensa kansalaisten silmissä. Se, meidän neuvottelukunta nimet, neuvottelukunta tämä meille antoi, ei lahjoittanut, vaan se oli vaikeiden neuvottelujen tulosta. Esimerkiksi Belgia nyt sitten puhe Neuvoston puheenjohtajamaana on mahdollistanut tärkeiden tavoitteiden saavuttamisen, kun kollega Leene äsken totesi. Tässä nimenomaan tarkoitetaan tätä mahdollisuutta jatkuvasti valvoa komission toimia ja mahdollisia toimivallan ylityksiä Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä ihan niin hyviä asetuksia, joita me nyt käsittelemme, kuin vaikka nämä kansainvälisen kaupan alan sopimukset. Ne ovat kuitenkin tyhjiä parempia ja kiitän Belgiaa, että se on tehnyt parhaan, parhaansa sitten auttaakseen esittelemme, joka on täydessä syömästä tätä asiaa on ajanut. Con esto hemos terminado los turnos de los colegas que se habían inscrito para intervenir en nombre de sus respectivos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 Kiitoksia puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Huomisen äänestyksen kautta kollega Sajerin mietinnöstä me annamme, otamme käyttöön uuden välineen, joka löytyy Lissabonin sopimuksesta, nimittäin täytäntöönpanosäädöksen. Tämä mahdollistaa vanhan komitologiajärjestelmän korvaamisen. Nyt meillä on järjestelmä, joka varmistaa suuremman avoimuuden ja jäsenvaltiot voivat valvoa paremmin komissio komissiolle annettuja toimivaltuuksia. Tämä uudistus oli tarpeen monimutkaisen lainsäädäntömenettelyn takia. Nyt kun kaikki valiokunnat ovat olleet tässä mukana. Niin toivottavasti voimme hyväksyä tämän ensimmäisessä käsittelyssä. Olen iloinen siitä, että esittelijä on onnistunut saamaan kaikki parlamentin prioriteetit mukaan, esimerkiksi takeet liittyen komitologiamenettelyyn, parlamentin valvontaoikeudet ja neuvoston valvontaoikeudet, se, että meillä on tällainen muutoksenhakukomitea ja mahdollisuus uudelleen tarkastella menettelyn tehokkuutta. Haluaisin vielä tarkastella neuvot, neuvottelujen viimeistä estettä, nimittäin yhteisen ulkokaupan mukaanotto Vaikkakin loppuullinen sopimus mahdollistaa 18 kuukauden aikaan käyttää yksinkertaista menettelyä ähm, polkumyyntitoimenpiteiden suhteen, niin myöhemmin sitten äh, toimenpiteet hyväksytään määräenemmistöllä. Olen varma, että tämä äh, ratkaisu, joka on pitkien keskustelujen tulos, äh, on sekä liike-elämän että yhteisön tarpeiden mukainen. Kiitoksia. Sitten eh, viimeinen eh, puhuja, herra Susta, minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä en ole samaa mieltä viimeisen puhujan kanssa. minä näen eh, kaikissa tässä haitallisen toimenpiteen. Se haittaa parlamentin prioriteetteja eikä se kunnioita Lissabonin sopimuksen henkeä. Me olemme nyt menossa siihen, että 70 prosenttia asioista sovitaan ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston kanssa, enkä ymmärrä, miksi ensimmäisessä käsittelyssä halutaan viedä läpi näinkin arkaluontainen kysymys, jossa on kyse Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta, joka on laajentanut meidän oikeuksiamme erityisesti, kun on kyse ulkokaupasta ja polkumyyntitoimenpiteistä. Nyt siirrymme objektiivisesta ja oikeudenvarmuudesta tilanteeseen, jossa vaarana, että ryhdytään kaupankäyntiin komission ja jäsenvaltioiden välillä, joten tämä on askel taaksepäin. Samoin tämä, että siirrytään automaattisesti vanhasta komiteologiaministeriöstä nykypäivään maataloudessa. Minun mielestäni ei ole viisasta näin nopeasti päästä yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä. Tästä saattaa syntyä jopa kiistoja tuomioistuimen edessä. Kiitos edustaja Susta. Nyt luovutan äh, komission varapuheenjohtaja herra Sefcovicille äh, puheenvuoron, että hän voi vastata näihin kommentteihin. Kiitoksia kovasti puhemies, kiitoksia kaikille puheenvuoroista. Ne todella heijastelevat sitä, kuinka monen, monimutkaisista sitä, kuinka monimutkaisesta asiasta nyt puhummekaan. Muutamiin kommentteihin vastaukseni. Ensinnäkin mitä tulee tarkasteluun ja sitoumukseemme toteuttaa se kaikkien tarpeellisten säädösten osalta. Minä olen keskustellut tästä asiasta Lainen kanssa jo puitesopimusneuvotteluiden aikana. Meillä on 290 ja RISAT plus 153 säädöstä, jotka täytyy mukauttaa. On erittäin kunnianhimoinen suunnitelma toteuttaa mukauttaminen tämän parlamenttikauden aikana. Kun sanon, että meidän tavoitteemme, niin tarkoitan kaikkia kolmea instituutiota, koska se edellyttää lojaalia yhteistyötä meiltä kaikilta. Ja haluan vakuuttaa Mitchellille sen, että komissio on sitoutunut tähän haluaa ottaa parlamentin mukaan. Korostaisin erästä kohtaa komission lausuntoluonnoksesta. Luen sen. Vaikka tämä mukauttamisharjoite onkin meneillään, ja sinä, siinä aikana, kun se on meneillään, komissio tiedottaa parlamentille jatkuvasti täytäntöönpano luonnoksista, joista tulee jatkossa täytäntöönpanosäädöksiä, joten meidän sitoumuksemme avoimuuteen on selkeä. Ja haluaisin myös tässä ja nyt vahvistaa sen, että me tulemme tarjoamaan Euroopan parlamentille maksimimäärän informaatiota. Euroopan parlamentti tulee saamaan kaiken tiedon samana, samaan aikaan kuin komiteatkin, joten me tulemme tekemään parhaamme pitääksemme Euroopan parlamentin hyvin tiedotettuna tästä menettelystä. Ja minun on kiittäminen Lainenia siitä, että hän selventi tilannetta Mehän keskustelemme tämän nimenomaan täytäntöönpanosäädöksestä. Tämä asetus ei millään muotoa puutu siihen, tulisiko meidän käyttää myös delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä jatkossa. Mitä sitten tulee mukauttamiseen? Mielestäni De Castro no, ei tainnut olla paikalla silloin, kun luin yhteistä julkilausumaamme jossa puhuttiin siitä, kuinka puheenjohtajavaltio on myös sitoutunut toteuttamaan mukauttamisen tulevina vuosina. Eihän tässä ole kyse ainoastaan siitä, että parlamentti, vaan myös neuv- kyse parlamentista, vaan myös neuvoston ja komission etujen mukaista on edetä nopeasti. Mitä tulee antidumppaamiseen. Uskon, että aivan päinvastoin tapahtuu, kun pelkäätte. Tällä hetkellähän yksinkertainen enemmistö voi blokata komission ehdotuksen. Tämä tulee olemaan paljon vaikeampaa jatkossa, koska nyt tarvitaan määräenemmistö. Joten tällä hetkellä me vahvistamme unionin lähestymistapaa, vahvistamme myös komission asemaa kauppaneuvotteluissa, aivan kuten Lissabonin sopimuksessa edellytetään. Johtopäätös. Haluan korostaa sitä, kuinka tärkeää on oikeudellinen varmuus tässä kysymyksessä. Mehän puhumme hyvin arkaluontoisista asioista, kuten kaupasta, polkumyynti, toimista, muista. Me tarvitsemme selkeät menettelyt. Tar- meidän täytyy tehdä selkeä ero vastuuden välillä. Euroopan parlamentti tarvitsee valvonta, oikeudet, jotka Lissabonin sopimus antaa, ja tarvitsemme oikeudellista varmuutta kun työskentelemme tällä erittäin tärkeällä lainsäädännöllisellä alueella. Useinhan näistä toimista joudutaan kiistelemään kansainvälisillä foorumeilla ja siksi vetoaisinkin jäseniin meppeihin, jotta tukisitte tätä ehdotusta ilman tarkistuksia, koska mielestämme tämä on erittäin hyvä ylipäänsä Euroopan unionin kannalta kansainvälisillä areenoilla. Äh, kiitoksia äh, herra Vesevkovic nyt se äh, saamme, saamme kuulla herra Sajerita vielä keskustelun päätteeksi loppupuheenvuoron. Kiitoksia puhemies, kiitoks, kiitoksia ne paitsi nyt myöskin viimeksi kuluneen yhdeksän kuukauden aikana, kun tätä asiaa työstimme. Ensin, ensinnäkin tällainen menettelytapa kysymys. Monet kollegat ovat olleet huleessaan siitä, että me tässä hätäilemme tätä asia läpi ensimmäisessä käsittelyssä sekä komissio että, komissio että neuvosto että neuvotteluissa mukana olleet no, kollegat varmaankin ovat samaa mieltä kanssani, että painostus on ihan toiselta suunnalta. Me, me, sieltä annettiin ymmärtää, että, että me tarvitaan sopimus, muuten maailma romahtaa meillä on kummallakin, kummallakin osapuolella on selkeä sopimus tai sitomus siitä, niin kuin herra Sefkovissa äsken antoi ymmärtää, Lissabonin sopimuksen synnyttämästä vakauden tunteesta. E, mitä myöhemmin tämän tyyppiset säännökset hyväksytellään, sitä kauemmin nämä vanhat komitologian menettelyt, joista me inhoamme, jotka ovat täynnä ongelmia, tulevat jatkumaan ei tämä nyt mikään lyhyt aika nyt ole. Yhdeksän vuottahan tässä on jankattu. Eli tässä siihen kyllä saadaan mahtumaan kaksi, kaksi käsittelyä hyvinkin monet, me, meillä on, me olemme neuvotelleet tästä tiivisti. Me olemme yhdeksän kuukauden aikana kuudesti olleet pitämässä laajaa palaveria. Kaikki varjoesittelijät olivat luonani useaan otteeseen. Minä halusin painottaa sitä, että mutta me saamme läpi kaiken, mitä halusimme komissio ja neuvottelijat välttämättä se sitä tykkää. Mitä esitteli sitten tekee, kun kaikki mitä jokainen valiokunta, valiokunta minulta pyysi, sain kaiken läpi, niin kuin herra de Castro totesi, no hänen pyyntönsä nyt eivät ole tässä tekstimuodossa, mutta ei, että tämä on mikään tämmöinen spekulaatio, spekulatiivinen asia ollenkaan, vaan tässä on kysymys pelkästään täytäntöönpanoasioista. Minä olen tätä mukauttamista toteuttanut pitkään jo aiemmin, ja sama Äh, sama sitoumusta oli myöskin komissiolta sit selvästi kuultavissa ja nähtävissä pienin poikkeuksin. Minä äh, luotan kuitenkin tähän sopimukseen ja lupaukseen. Jos komissio ei sitten tee niin kuin on sovittu, silloin nostan äläkän Äh, niin kuin herra De Castrokin tuossa äsken äh, mainitsi. Ei tässä painostusta ulkopuolelta tullut, vaan minä sitä painostusta nimenomaan tässä pyrin yllä, ylläpitämään. Ja nyt on kumminkin onneksi saatu sopimus, jota voin kaikilla, kaikille voin tarjota puhtain mielin ja äh, täys, täydestä sydämestäni. Kiitoksia kaikille, jotka, jotka osallistuvat tähän hankalaan prosessiin Paho, pahoittelen suurelta yleisöltä, suuren yleisön puolesta sitä, että he eivät ymmärrä sanakaan siitä, mistä me tässä puhumme, mutta kysymys kumminkin, avoin, voi vakuuttaa, että kysymys on avo, avoimuudesta ja että Euroopan asiat ovat paljon paremmassa syynissä kuin konsanaan tähän asti ovat olleet, jos tämä hyväksytään. Äh, kiitos edustaja Sayer äh, kun kun mainitsit, että, tämä, että puhutte suuresta yleisöstä, varmaankin tarkoitatte, tarkoitatte puhe, puhe, puhe,